Edustaja Salatto, olkaa hyvä. Kiitos, scusa, presidentti. Pyydän anteeksi, puhemies, mutta puhemies Kronberg on myöskin muissakin voitaisiin puhua tästä Ira, näistä Irakin ähm, panttivangeista, niiden vapauttamista, muullakin kuin tänään. Suika. Kiitoksia. Sitten edustaja Suika, olkaa hyvä. Onorevole Suika, non Edustaja Suika ei ole tällä paikalla, joten sitten 2016 artikkelilla sen kappaleen neljä mukaisesti ilmoitan teillä, ettei ole tullut mitään muutosta